Meidän pitää testata ensin, toimiiko tämä. Hän painaa nyt salaisen äänestyksen nappia ja vasemmalla on oikea, kyllä, keskellä tyhjä ja oikealla ei. Nyt voit painaa tämän nappeja ja kokeilla, toimiiko tämä. Minun toimii. Tämä on vain testi nyt. Sinun toimii. Ei. Satu on Helsingistä, jossa on myöskin tämän kemikaalikuvaraston paikka. Ole hyvä, sinulla on puheenvuoro. My understand. No, minun käsittääkseni kyllä, meillä on siis kaksi ehdokat, ehdokasta ja olen ymmärtänyt niin, että kyllä tarkoittaisi yhdelle kyllä ja ei toiselle. Pitäisi selventää kumpi on kumpi, joten selventäkää ketä tarkoittaa plussa ja ketä miinus koska minä olen Envin yhteyshenkilönä kemikaalivirastoon. Haluaisin ilmaista toiveen, että tiedonanto siitä, kenet nyt sitten valitaankin Euroopan parlamentin edustajaksi hallintoneuvostoon, hänen pitäisi olla aktiivisempi yhteyksissään meihin ja pitäisi kertoa tämän yhteyshenkilön kautta valiokunnalle asioista. Pitäisi olla aktiivisempi kuin aikaisemmat edustajat siis. Kiitos. So you spoke in Puhuit siis Ruotenin puolesta ja Laperusontaan liberaalien edustaja, kuka haluaa puolustaa häntä, Chris. Kiitos, ei minun varmaankaan tarvitse puhua hänen puolestaan, eikä Satu käsittääkseni myöskään niin tehnyt. Mutta olen kuitenkin ihan samaa mieltä siitä, että kuka tahansa nimetään, niin saisi mielellään olla enemmän yhteyksissä valiokuntaan kuin aikaisempi edustaja. Hyvä. Nyt ymmärrän, mitä äänestetään itsekin. No niin. Meillä on yksi ääni jokaisella ja sitten enemmistö valittu on edustaja nyt kuuntelette siis. Koska Kristiina Ruden alkaa r meillä on oikealla punainen valo. Jos äänestätte Rudenin puolesta, eli ne, jotka haluavat äänestää hänelle, häntä, painatte punaista valoa, joka on sitten yleensä tämä oikea. Ja sitten Anna Laperusia äänestävät painavat vihreää valoa, vasempaa. Meillä on yksi ääni. Ja ne, jotka haluavat ruudenia, oikealla puolella on tämä punainen valo. Ja sitten La Perusia painat vihreää valoa, joka on taas vasemmanpuoleinen nappula. Tietenkin tiedän, tämän joulun alla ja tämä on erittäin vaikea jäsenille, jotka ovat väsyneitä vuoden jälkeen. Eli vasemmalla laparuus ja oikealla ruuden näin alkukirjaimen mukaan left and right. And the vote is secret. It's not green or red. Niin, ei tämä ole vihreä tai, tai punainen, vaan tämä on vasen ja oikea, siis olevan oikeassa. Ja nyt meidän pitää äänestää. Tämä on Pano Suos. Niin, puheenjohtaja, minun mielestäni tässä on sekaannus, koska täällä äänestyslistassamme meillä on aakkosjärjestyksessä nämä ehdokkaat ja tässä aloitetaan tuisesta. Minä otan esiin kollegoille, että ottavat huomioon tämän, etteivät äänestyksessään erehdy. Normaalisti äänestetään ehdokkaista aakkosjärjestyksessä, eli ei Rodenista ensimmäiseksi. On a un seul vote. Ah bon, d'accord. Bon. I think it's ah. on peut ça quelque part, donc il faut voter pour and, uh, Niin, L on vasemmalla ja R on oikealla. Nyt äänestetään äänestys. Tämä on salan äänestys. Voitte äänestää. Olkaa hyvä. Se left? Left. <laughs> <laughs> Tästä tulee nyt kamalia sekaannuksia. Everybody votes it, madame. Ovatko kaikki äänestäneet? Rova Kosteet. Alors des confusions. Then we close. Äänestys päättyy. I don't know why. Normally, normally, ça c'est ça et tout. Madame la Perouse. Rova Laperus 35 ääntä. Kristina Ruuden 23 ääntä, yksi tyhjää. Eli La Laperus on nimetty edustajaksi Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvostoon Helsinkiin. Ja tulemme sitten pyytämään häneltä raporttia mahdollisimman pian, eli valiokunnassa. Tämä oli helppo äänestys. We come to the next point. Seuraava kohta, kohta 20, energiatehokkuus. But, uh... Esittelijä tai lausunnon valmistelija Peter Liise. Aloitetaan äänestys. Peter Lise. Ganz kurz. Ganz kurz, Herr... Puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Kiittäisin kaikkia kollegoita ja sihteeristöä, avustajia, jotka ovat auttaneet meitä, erityisesti varjoesittelijöitä. Tämä on tärkeää lausunto, koska tämä liittyy tulevaisuuden ilmastostrategiaan. Me olemme tehneet vaikeita kompromisseja, saaneet lopulta laajan tuen. Minulla olisi vielä yksi pyyntö. Meillä on kompromissi monien keskusteluiden jälkeen artiklaan 19 johdantoosan kappaleeseen 34 ETS-stä, päästökauppajärjestelmästä. Me todella ponnistelemme ja meillä on tässä hyvin varovainen ehdotus sertifikaatien hintojen osalta. Kompromissi on nyt hyvin varovainen, enkä pitäisi hyvänä, että äänestetään edelleen tarkistuksesta 354, kun se on ristiriidassa tämän kompromissin kanssa, ja se haittaisi niitä yrityksiä, jotka tekevät nyt jo parasta mahdollista työtä, joten pyytäisin, että puheenjohtaja muuttaisi äänestyslistaa niin, että se raukeaa, jos ei ole mahdollista, pyytäisin, että hylkäätte tarkistuksen 354, koska se mielestäni on ristiriidassa varovaisen kompromissin hengen kanssa. 354 tarkistus, siis joko sen pitäisi rauhoita, että meidän pitäisi äänestää sitä vastaan. Gut, ähm, das war ja im Hyvä. Me selvittelemme tätä etukäteen olemme vielä, että se on ylimääräinen. Vielä katsotaan, mitä valmistelija on mieltä. Jokainen siis voi äänestää oikeaksi katsomallaan tapaa. Siitä siis äänestetään. Nämä on puheenjohtajan kanta. Kiitos Petä tästä kommentista. Nyt äänestetään. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Konsolideitu tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus 2 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kansallinen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta ja suullisen tarkistuksen kerran seitsemän puolesta. Olkaa hyvä. Suullinen tarkistus, siitä pitäisi äänestää erikseen ensin, koska se ei ole kompromissin osa. Selvä. Er Esittelijäkö vastustaa suullista tarkistusta? Niin, olen sitä mieltä, että tämä rikkoo kompromissia, siksi vastustan. No se jää sitten siihen, se jää pois. Nyt äänestetään konsolidoidusta tarkistuksesta numero seitsemän, kompromissitekstistä sisään puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 57 vielä siltä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 58 on vedetty pois. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 70. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraavaksi Menemme jo melko pitkälle eteenpäin. 3a uusi. Tarkistus 5 esittelijältä. Äänet puolesta. 3a uusi tarkistus 5. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten olemme säästäneet tässä paljon työtä. Artikla 5.1. 135 Richard Seberiltä puolesta. Hetkinen vain, että kaikki löytävät 135 tarkistuspuolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 134 puolesta. No jos haluatte, selvä. 136 Theodoros Kakakis. Hän haluaa tarkistuksen, onko hänellä enemmistö. Tarkistetaan. Und beendet. Äänestys päättyy. No melkein, mutta ei tämä ihan riittänyt. Melkein kuitenkin. 134. Pajanotov puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 133 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 65c, 162 tarkistus Vladko Todorov Panajotov puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. kolme Sirpa Pietikäinen puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212. 212 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 11.1. 296 Hödeste Rossi ja Janos Adler 297 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjää myös hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 314 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 215 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 316 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 317 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 319 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 320 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 321 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kyllä. 14 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. fällt weg. 325 raukeaa. 323 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 324 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan. Und die Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. Yksi liberaalia ei tässä pystynyt muuttamaan enemmistö. Selvä. 333 puolesta. Identtisenä 334 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt tuo kuuluisa 354 äänestetään äänet puolesta. 354 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 28 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Seuraavana liitteet 360 puolesta vastaan. Minä en ollut ihan tarkkana. Tarkistetaan 360. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 361 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 362 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä 367 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 368 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 369 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 370 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 372 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 374 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 377 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 378 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 379 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty 381 puolesta vastaan tyhjää hylätty 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty 383 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 384 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 385 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 387 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 388 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 389 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 390 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 390. Äänestys päättyy. Hylätty. 391 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 330, 393 ja 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 395 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 396 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 398 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 399 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 401 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 404 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 405 puolesta withdrawn. Se on vedetty pois, niinkö? Kamme tämä mikrofoni. We are now 405. Nyt siis 405 puolesta. 405 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 405. Äänestys päättyy. Hylätty. 406 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 407 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 407. Äänestys päättyy. Hylätty. 408 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 409 puolesta. Vastaan ja hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 411 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 29 Fredrik Riis puolesta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 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan 37. Äänestys päättyy. Kyllä selkeästi hylätty. Tuo 37. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 42. Sitten on senis puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 1 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja 46 puolesta vastaan tyhjä myös hyväksytty. Näin voimme koneäänestyksenä äänestää loppuäänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 52 puolesta, kolme vastaan, kuusi tyhjää. Sydämelliset onnittelut, Petä Liise. Tästä suuresta työstä. Kiitos sihteeristölle myös äänestysten valmisteluista. Ja, ein wichtiger Bericht. Tärkeä mietintö. Tanskan puheenjohtajakauden ydinkappale ensi vuosipuoliskon ensimmäisellä puolelle. Uh, äh, 21. Ja, wir machen weiter. Jatketaanpas. Tärkeä mietintöluonnos. Imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruuat ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitut ruokavalmisteet. Ja, Hallo, Peter. Peter. Peter Liise, hallo.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 So. No niin. Toivottavasti energiatehokkuuskeskustelu voisi jatkua tämän huoneen ulkopuolella. Oletteko valmiita seuraavan kohdan käsittelyä, käsittelyyn varten? Seper ja tietävät, mitä olemme tehneet nyt. Mutta täällä on muitakin asioita estyslistalla vielä. Joten pyytäisin esittelijää Fredrik Riisiä pohjustamaan imeväisille ja pikkulapsille tarkoitut ruuat – ja erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavalmisteet. Ole hyvä. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Nyt on minun vaikea kuulla edes omaa ääntäni, mutta eh, tänään on vähän tällaista juhlatunnelmaa jo. Itse asiassa eh, tämä on ajankohtainen aihe, eh, koska sitä käsitellään ensimmäistä kertaa täällä valiokunnassa, mutta myös lausunnon esittävät valiokunnat käsittelevät sitä tänään iltapäivällä Takkula Itressä ja sitten Ivanova IMKO-valiokunnassa. Aluksi sanoisin, että puhun vain lyhyesti, koska otan esiin vain äh, pääkohdat. Eli yli 30 vuotta sitten, 77, äh, en minä koko historiaa tässä kerro, mutta joka tapauksessa komissio ennakoi äh, elintarviketrendit, joita oli nousemassa, eh, kun tuli esiin nämä ensimmäiset laitustuotteet ja muut, eli annettiin lainsäädäntöä näistä kysymyksistä, niin sanotuista erikois, erikoisruokavaliovalmisteista. Ja eh, tätä lainsäädäntöä on täydennetty yhteensä seitsemän tekstiä eh, säätelee näitä kysymyksiä, enin osa niistä komitologiassa, eli me emme ole aivan yksityiskohtaisesti tässä mukana, mutta joka tapauksessa erityisluokavaliovalmisteet ja sitten gluteeni, intoleranttit henkilöt, sitä koskeva asetus ja äidinmaidon vastiketta vierotusvalmisteista annettu direktiivi kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetuista tuotteista – ja noin 30 vuotta myöhemmin äh, täytyy katsoa, mikä on tilanne. Ja äh, vaikutusten arvio on yli 60-sivuinen ja siitä äh, ilmenee, että tilanne ei ole aivan tyydyttävä. Ensinnäkin tässä osoitetaan, että sisämarkkinat ovat hajautuneet tässä asiassa. Tässä diplomaattisesti näin voidaan sanoa, että tämän alueen yritykset poimivat rusinat pullista, niin mikä on laillista ja sitten niihin käytetään myös näitä säädöksiä, joita on myöhemmin säädetty, esimerkiksi terveysväittämistä. Tämä pätee vitamiineihin, kivennäisaineisiin ja elintarvikelisiin. Toinen näkökohta tässä on se, että kuluttajiin ei välttämättä kiinnitetä riittävästi huomiota silloin, kun kuluttajat tekevät näitä ostoja. Tämä koskee nimenomaan eri, eli, erityiselintarvikkeita, urheilijoita, laihdutustuotteita, minkä tähden maksetaan kalliimmin erityisruokavaliosta. Ja itse asiassa kovinkaan paljon eroa ei ole tavanomaisiin tuotteisiin. Eli komission johtopäätökset ovat sellaiset, että ei ole tarvetta enää erityisruokavaliovalmiste käsitteeseen. Ja tässä pitää painottaa, että kun halutaan nyt parempaa säädöskäytäntöä se tulee esiin niissä toimissa, joita, joihin on jo ryhdytty aikaisemmin, esimerkiksi asetus, jonka parissa teimme paljon töitä, elintarvikemerkinnät, Somerin mietintö ja sitten tulossa on vielä asetus nyt keväällä 2012 ja siinä, silloin puututaan terveysväittämiin. Joten komissio ehdottaa että yksinkertaistetaan, selkeytetään tilannetta, koska erityisruokavaliovalmisteet tulee, se on osana 2006 asetuksessa ja samaan aikaan siinä säilytetään lainsäädäntöpuitteet kolmen tyyppiselle elintarvikkeille. Kyseessä ovat imeväisille pikkulapsille tarkoitetut tuotteet ja sitten sellaiset henkilöt, jotka tarvitsevat lääkinnällisistä syistä erityistarvikkeita. Ja tässä olennaista on koostumus ja merkintä näissä tuotteissa, jotka eivät ole tavanomaisia, niin kuin käyttäjätkään eivät ole. Tässä 23, 36. Siinä eh, puhutaan ainoastaan nimeväisille tarkoitetuista tuotteista. Ehdotukset sitten, joista olen keskustellut varjoesittelijöiden kanssa. Tapasin varjoesittelijä Tarova herra Slyter ja eh, Liotard Guesta, samoin Demarien varjoesittelijämme keskustelimme näistä asioista jo erittäin hedelmällisesti ja olen ottanut heidän huolenaiheensa esiin tässä asiakirjassa. Nyt olemme ympäristövaliokunnassa myös elintarviketurvallisuuden ja terveyden valiokuntahan me olemme ja ottaisin nämäkin asiat esiin näissä kysymyksissä jossa äh, käsitellään nimenomaan haavoittuvimpia ryhmiä yhteiskunnissamme. Tässä lainsäädännössä äh, haluaisin painottaa äh, ennalta varautumisen periaatetta ja toiseksi pitäisi tehdä ero satunnaisten torjuntajäämien esiintymisessä, kun puhutaan pienistä lapsista ja muista riskiryhmistä. Ja sitten tämä satunnainen esiintymä pitäisi e, erottaa e, varsinaisesta e, torjunta-aine sisällöistä, joka pitäisi olla ehdottoman kiellettyä. Ja minun mielestäni kansalaisten olisi järkyttävää nähdä, että hyväksytään nämä torjunta-aineet näissä tuotteissa, jotka ovat lapsille. Kyse ei ole ainoastaan nämä torjunta-aineista, vaan mukana on myös muita myrkyllisiä aineita. Ja on myös muita kemikaalijäämiä, dioksiinit, siitä on tehty paljon tutkimuksia, mutta ottaisin esiin nämä asiat. Ja sitten kolmanneksi on aivan ilmeistä, tätä Sarpo ja Liotadova käsittelee, ovat käsitelleet perioina ei ole enää täällä, koska mehu kysymys on jo viety päätökseen. Tämäkin oli kolmikantaneuvottelussa. Säännöt pitää olla samat sekä tuonti- että vientituotteille. Se on aivan ilmeistä, mutta joskus pitää siitä muistaa, 42 ja 35 tarkistukset tässä. Liberaalit muun muassa me mietimme eurooppalaisia yrityksiä, pk-yrityksiä, koska ne ovat merkittävin osa meidän yrityskannastamme. Ja kaikki, jotka tapasin itse, he eivät ole aivan tyytyväisiä näihin ehdotuksiin, joita on nyt annettu. Eli nämä tuotteet menisivät ennemminkin terveysväittämä alueelle. Nyt olemme halunneet kuulla yrittäjien huolenaiheita. Kyse ei ole ainoastaan elintarviketurvallisuudesta, vaan kyse on myös pk-yritysten kuluista. Ja tällä tavoin ne edustajat, joita olen tavannut, he puhuvat 500 miljoonasta eurosta. Se on valtavasti rahaa pienelle yritykselle, jos halutaan terveysväittämä saada hyväksyttyä EFSassa. Nämä siis nämä ajatukset ovat johtaneet että, siihen, että minä haluaisin ehdottaa soveltamisalassa kolmea muutosta. Ensinnäkin vähän energiaiset äh, ruokavaliot, se on erityisalue tässä ja vielä tärkeämpi on se, että otetaan esiin äh, nämä vähäenergiaiset äh, tuotteet määritelmässä silloin, kun kyse on lääkinnällisistä tuotteista kyse on sellaisista eh, väestöryhmistä, jotka käyttävät pelkästään tällaisia tuotteita. Eh, siinä eh, rajoja on 400-800 kilokaloria ja nämä ihmiset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Tässä kysymyksessä on paljon lobbausta. Minä kyllä kuulen kaikki kannat ja ymmärrän tätä asiaa. Haluaisin vain sanoa, että silloin kun kuulen näissä argumenteissa, että täällä Eh, stigmatisoidaan tällä tavoin eh, ylipainoiset, koska eh, heitäkin on koko ajan enemmän. Ja ylipainoisuus ei ole mikään sairaus. Se on kuitenkin WHOssa määritelty sairaudeksi. Ja muistaakseni 2008 sanoisin vain, että tämä, nämä jotkut argumentit ovat hiukan paksuja. Ja sitten soveltamisalasta vielä niin sellaiset elintarvikkeet, jotka ovat tarkoitettu ruokaylihärkille, kyse on gluteenista ja laktoosiintoleranssista. Minun mielestäni niissä pitäisi olla vakaa lainsäädäntöpuite ja tässä olemme lähellä neuvostoa. E, eli tämä uusi asetus, josta puhuin juuri, eli elintarvikemerkinnät ja tiedotus kuluttajille 36 kohdassa siinä eh, sanottiin, että otetaan esiin tarkasti allergeenit, joita näissä elintarvikkeissa on. Ja varsinkin tässä tulee esiin laktoosi ja gluteini ja lopuksi vielä meidän täytyy saada aikaan äh, lainsäädäntöpuitteet, jotka ovat äh, vakaat ja turvalliset äh, näille usein haavoittuville ryhmille. Ei, aina ei ole tarpeen kirjoittaa uudestaan lainsäädäntöä, pitää vain paremmin soveltaa nykyisiä tekstejä ja mitä tulee saatavuuteen julkisu, asiakirjojen julkisuuteen ja niiden saatavuuteen aivan yleisesti elintarvikekysymyksissä, kun puhutaan avoimuudesta. Se on olennaista tässäkin. Minä eh, haluan kiittää, eh, tein sen oikeastaan jo tuolla eh, perusteluosassa. Haluan kiittää kaikkia komissiota, avustajia, sihteeristöä, varjoesittelijöitä – ja kaikkia lobbareita joita, ja osapuolia, joita olen tavannut. Ja parlamentin juristilingvistit ovat käyttäneet paljon aikaa eh, siinä, että on sopeutettu näitä vaatimuksia. Eh, haluaisin eh, kiittää sihteeriä myös, koska tässä sihteerillä juuri tulossa lapsia, niinpä hän on hyvin olennaisesti mukana ollut näissä kysymyksissä. Kiitoksia. And, uh, I will start with the shadows and... Kiitoksia jotain varjoesittelijöistä. Meillä on vielä yksi asia vielä täällä. Sitten otan käyn nopeasti. Varjoesittelijä on kolme minuuttia. Ester Lange, ole hyvä. Three minutes will be fine. I have a... Kolme minuuttia riittää. Hienosti neljä seikkaa. Ensinnäkin yleislähestymistapa Euroopan komissiossa, eli saadaan vähän sujuvammaksi nykylainsäädäntöä. Se on hyvä lähestymistapa meidän pitää nyt kaikkien olla tarkkana ja katsoa, mitkä ryhmät ovat niin haavoittuvaisia, että ne ansaitsevat erityispuitteet, jossa hyvin yksityiskohtaisesti kerrotaan, mitä ruoka sisältää. Imeväisille tämä on selkeä asia ja myös lääketieteellisistä syistä ja todella keskustellaan tuosta vähäenergiaista ruokavaliosta, pitäisikö se sisällyttää myös. Nyt paljon keskustelua käydään sellaisista valmisteista, jotka nyt ovat siellä puitteissa ja tämän harjoituksen kautta jäävät ulkopuolelle. Minulle tässä tärkeintä on se, että mitään muutoksia ei tarvita kuluttajien osalta, eli gluteenin osalta esimerkiksi. Miten voidaan huolehtia siitä, että säännöt, jotka koskevat sitä, että puhutaan gluteenittomasta tai vähäisestä gluteenin määrästä, että tiedetään, että ruoan kokoonpano on sama, koostumus on sama, riippumatta siitä, onko se yleisessä ruoka- elintarvikelainsäädännössä vai tässä yhteydessä. Tämän sanottua, niin emme voi ratkaista tuota kansallisten jäsenvaltioiden korvausjärjestelmä sosiaaliturvajärjestelmässä. Mitä sitten tulee näihin kasvun maitoihin. Jos nämä jäävät tämän erityislainsäädännön ulkopuolelle, niin mitä muutoksia kuluttajan osalta tapahtuu? Minä en halua kieltää näitä tuotteita, jos joskus haluavat paljon maksaa tuotteista, jotka muiden mukaan lapset voivat juoda lehmänmaitoa yksivuotispäivän jälkeen, että siitä on haittaa, mutta ihan hyvä, jos jotkut haluavat maksaa. Jos tämä ei osana tätä lainsäädäntöä, niin se jää yleisen elintarvikelainsäädännön puitteisiin, niinkö? Vai tapahtuuko tässä muutoksia kuluttajien kannalta? Komissiolle kysymys myös, mikä on nykytilanne? Ovatko nämä pienille lapsille tarkoitetut maidot onko siellä siis eroja jäsenvaltioiden välillä siinä, minkä lainsäädännön piiriin ne tulevat? Miten voidaan huolehtia siitä, että tarjolla olevat tuotteet ovat myöskin selvillä, jotka ovat tämän erityislainsäädännön ulkopuolella. Lopulta meidän on huolehdittava siitä, että tällä alalla, jos innovaatioita tapahtuu, niin tuotteet voidaan sallia, ne voidaan päästää markkinoille ja kasvinsuojeluaineista kysymys komissiolle. Mitkä asiat nyt on jo hoidettu ja mitä tarvitaan lisäsuojan muodossa? En haluaisi lähteä uudestaan keskustelemaan kasvinsuojelulainsäädännössä näissä puitteissa. On tärkeää taata imeväisille ja potilaille korkein suojan taso. Ihan hyvä, niin, mutta en halua uudestaan lähteä nyt kasvinsuojeluaineista keskustelemaan. Mikä on komission kanta siinä? miten saataisiin tässä oikea ratkaisu aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia Linda Mäkevän. Sanoit tietysti pärjästään eh, puolesta täällä. Niin hän tuli tähän asiakirjaan, jossa vähän muistiinpanoja, että mikä, itse, mikä asiantuntija asiassa, mutta kuuntelin tarkkaavasti esittelijää ja haluan vain todeta, että kuten esittelijäkin, meistä on hyvä, että ehdotus on tehty, että mennään ihan oikeaan suuntaan kuitenkin, mitä tulee sitten asioihin. Äh, imeväiset ja meidän varjostamme haluaa näiden torjunta-aineiden suhteen painapa paikkaa tässä, kun tämä kiertää. Um, she's concerned about, maybe the Commission can explain why they want to change. Niin, voisitko kertoa, niin miksi pitää muuttaa sääntöjä tuontimaiden tuotteiden suhteen, koska sanotaan, että täällä on samanlaiset tuottekoostumukset kuin meidän omissa maissakin. Myös niitä tuotteita tulee kolmesta maista. He haluavat tässä myöskin mainon suhteen määräyksiä, mutta tässä saattaa olla tiettyjä määräyksiin liittyen ilmaisen tarkoitettu elintarvikkeisiin. Kun minä ostin omilla lapsenlapsena niin um, elintarvikkeita, niin näin, näin, tässä oli mainontaa paljon yli kuusi kuukautta kuinkaisille lapsille. Sitten täällä todetaan, että pitäisi säännellä myöskin, että aikuisten aikuisen tarttu maito voidaan mainita, myöskin täällä terveysväittämien yhteyksissä. Sitten lääketieteellisen erityiset elintarvikkeet. Tässä tietenkin pyritään katsomaan tämänhetkisen lainsäädännön erityismääräyksiä, pidetään ne voimassa. Ja pidetään soveltamisella tietenkin tiukkana ja katsotaan, että kaikki asiat määritään terveysväittämien puitteissa. Tähän lisätietoihin liittyen, niin pitäisi olla myöskin eh, reiluja tietoja eikä mitään mainontaa potilaille – Erityisesti kätilöiden pitäisi lastenhoidon yhteydessä saada tietoa ja antaa tietoa sitten myöskin vanhemmille ja potilaille. Laitustuotteet, Hän ei usko, että laitustuotteet ovat omaa kategoriansa. Ne tuotteet, jotka on tarjottu laajemmallekin väestölle, jotka siis vähäenerkkinen energiasisältö, niin en usko, että tässä tarvitaan mitään erityistä käsittelyiden suhteen. Tähän samaa mieltä esittelijän kanssa gluteenittoman elintarvikkeen suhteen. Se pitäisi laittaa myöskin kuluttajalainsäädäntöön mukaan. Ja sitten nanomateriaaleista myöskin hyvä, että tässä on esittelijän erotus mukana. Hän tukee myöskin esittelijää siinä, että tässä jokaisessa tuotteessa voi olla täällä vaihtoehtoiset sisä, lisäaineet mukana. Ja myöskin imeväisille ja jatkoruokantaan tarkoitut sisällöt. Jos tässä on todettu kuin hyväksytty tuote, joka on todettu, että se auttaa tässä lapsia, niin jos tässä on, jos se voidaan käyttää, nimensä se voidaan siis käyttää muissakin tuotteissa. Se saattaa olla kalliimpi tuote, joka on ehkä parempi laatuinen tuote kuin tavalliset tuotteet. eikä laita tämän vaihtoehtoiseen puolelle tämä, eikä pidetä tässä imemäispuolelle, mutta tämä varmaankin tämä tulee kestämään sitä esittelijän kanssa myöhemmin. Kiitoksia. Sitten Työ Kaalin seuraavaksi, seuraava esittelijä. Um, thank you to... Kiitoksia, kiitoksia esittelijälle. Äh, hän oli hyvin äh, läpikohtainen, käy läpi kaikkia asioita, vain pari seikkaa, jotka tulivat mieleen. Äh, minua huolestuttaa, huolestuttavat nämä ähm, vähäenergiaiset ruokavaliot. Otin, pani kyllä mieleen, että tässä tulivat lääketieteelliset syyt. Tästä asiaa olen tutkinut aika paljon ja minua, minun huomioon kiinnitti se, että jos lisätään kaikki ylipainokustannukset, diabetes ja muut, se on nouseva ongelma. Ja näin tutkimuksen siitä, että eh, ylipainoiset eivät halua mennä lääkärille eh, ja kahdeksan kertaa vähemmän kuin eh, normaalipainoiset, joten jos puhutaan näistä vähäenergiaisista ruokavalioista, niin joissakin tapauksissa nämä toimivat e-, erittäin hyvin. Monille ihmisille ne toimivat. Eli on aivan turhaa eh, sanoa, että heidän pitäisi mennä lääkärille, koska kaikki tutkimukset osoittavat, että he eivät mielellään mene, ellei ole muita vaivoja. Ja eh, usein olen sitä mieltä, että pitäisi eh, painoa laskea ennen kuin tulee näitä muita ongelmia. Ja tuen näitä gluteeni- ja äidinmaidon vastikekysymyksiä. Ja mikä paljon ei muutu näissä lainsäädäntöpuitteissa, paitsi terveysväittämissä. Me olemme menossa aika paljon siihen suuntaan. Me, meidän pitää tämän asian parissa tehdä vielä töitä joulun jälkeen. Hyvinkin paljon olen samoilla linjoilla, mutta minä, minulle tämä torjunta-aineasia on kysymysmerkki. En tiedä, onko tämä nyt oikea paikka hoitaa tätä asiaa. Tietenkin kuluttajilla pitäisi olla valinnanvara ja tällä hetkellä on mahdollista jo ostaa luomutuotteita tai ei. Minun mielestäni oli, ei olisi tässä vaiheessa järkevää aloittaa tätä argumentointia. Difference. Ja millaista seuraava varoista voin puhua Ruotsia? Kiitokset Fredrik Ries tästä mietinnöstä. Mielestäni ensimmäinen varjoesittelijöiden kokous osoitti, että olimme samaa mieltä monista seikoista. Toivottavasti saamme hyvän lopputuloksen. Ne seikat, jotka minä haluaisin ottaa esiin, muistuttavat Linda McCabenin kannoista. Eli juuri ajatellen sitä, että ne säännöt, joita meillä on imeväisten maidolle tällä hetkellä, on ihan hyvä, että on tällaiset säännöt ja niitä pitäisi – Jatka vielä 6-12 kuukauden ikäisille lapsille. En haluaisi mainontaa eri väittämiä tässä yhteydessä. Muistatte myös keskustelun DHAsta. Eli näin jätäisin, päästäisikö, päästäisiin ehkä eroon tällaisesta ongelmista, jos lisättäisiin ikärajaa ja jätettäisiin mukaan 6-12 kuukauden ikäiset lapset. Etteiden Lange otti esiin tämän growing up-maidon, eli tällaisen niin kutsutun kasvumaidon. On melko absurdia kutsua maitoa tällaiseksi kasvun maidoksi. Ei sillä pitäisi olla omaa, omaa luokkaansa. Se on lehmänmaito, jossa on synteettisiä lisiä. Tämä on sen oikea nimi, ei mitään muuta. Mitä gluteeniin tulee? Toivon, että tämä ongelma voidaan ratkaista – normaalien allergisoivien aineiden sääntöjen kautta. Meidän on huolehdittava myöskin sitä, että ne raja-arvot, jotka koskevat merkintää, siinä yhteydessä ovat oikeita niin, että keliakirjat eivät ylitä päivittäistä mahdollista annosta, joka on usein vain noin 20 mikrogrammaa päivässä. Toivon, että se voidaan ratkaista näin. Ja sitten vähän energiainen ruokavalio – Minäkin olen sitä mieltä, että olisi sopivaa jollain tapaa saada tämän mukaan lääkinnällisten elintarvikkeiden varaan. Jos ei ole jotain sellaisia sääntöjä, että jos tullaan tietyn rajan yli, sitten vaarana voisi olla se, että ei saada edes mahdollisuutta saada näitä ruokavalioita, mutta Tämä on siis ruokavalio, jota, joka on tarkoitettu ainoastaan tietyksi ajaksi. Ja kyllä kai siinä olisi hyvä olla tietynlaista valvontaa. Jos tällaista ruokavalioa noudattaa liian pitkään, siitä voi syntyä ongelmia. Ehkä myös, jos toistuvasti käytetään sitä. Lopulta nano-kysymys vielä, sitä ei saa täällä unohtaa, kuten esittelijä on sanonut, avoimuus on myös hyvin tärkeää. Haluaisin myöskin ottaa esiin lapsista vielä sen, että todella inhottavaa, vaikka lapsille tarkoitetussa näissä valmisruuissa, vaikka siellä olisi kaikki tarvittava paikalla, niin se oli lasteni mielestä inhottava ja he eivät siksi syöneet tarpeeksi. Tähän päätän puheenvuoroni niin seuraava puhuja Arja Saloni. Grazie. Desidero per prima cosa complimentare. Kiitoksia esihallisen onnitella kollegaa tästä ehdotuksesta ja tästä strategiasta, joka hän on valinnut. Mutta en ole kuitenkaan täysin vakuuttunut siitä, että kun hän onkin ollut hyvin rehellinen liittyen kelikiaa vähäisten henkilöiden suhteen, niin ottaako hän tarpeeksi huomioon kuitenkin nämä sairaustapaukset, nämä sairaat? Italialainen kelikia, kelikia säätiö on ottanut esille tämän asian ja yritysten toiminnan tässä yhteydessä. Kun tiedetään kuitenkin tällainen ongelma, joka on olemassa, niin eh, pitäisikö nämä gluteenimaininnat, eikä vaikka gluteenivapaa tuote, niin pitäisikö ne poistaa sitten tästä asetuksesta pois? kuitenkin tässä kuitenkin on paljon tuotteita, jotka ovat hyvin tällä hetkellä käytössä, myöskin terveyden taholta, jossa ei ole sitten gluteenia. Eli nämä ovat erityisesti tehtyjä tuotteita, jotka ovat tuomioon sitten näiden henkilöiden äm, ongelmat, jotka ovat gluteeni-intolerantteja. Joten tässä kollega Reus, Rius on hyvässä mielessä ilman, että hän on katsonut myöskin näitä, näitä laadutustuotteita ja katsoa, että ei tule, tule vääriä ravintotottamuksia. Mutta pitäisi katsoa myös samalla, että gluteeni-intolerantteja. Koska kyseessä on herkkä väestöryhmä, jolla on tietty sairaus. Kelkia on krooninen tunnustettu sairaus, ei pelkästään intoleranssi ja tieteellinen maailma ja akateeminen maailma on todennut, että vain lääkärin määräyksestä voidaan antaa tällaista ruokavalio tai määrätään ruokavalio kyseille henkilöille. Ja vähän vastaavanlainen, kuten vaikka henkilö henkilöllä on osteoporeosi, niin sitten näille voi määrätä, määrätä tietty ruokavalio. Tällainen ruokavalio myöskin kuuluu näille henkilöille, jotka tarvitsevat gluteenitonta ruokaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Krista Klaas. Kaksi minuuttia, ole hyvä. Ja, vielen Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minuutti ja minä haluaisin puuttua ja keskittyä yhteen aiheeseen. Yksinkertaisesti olen sitä mieltä, että päällekkäisyyttä pitäisi tähdässä tehdä työssämme. Kaus tietää sen myös. Me olemme keskustelleet aikaisemmin ja tiedämme, mitkä kaikki kysymykset tässä ovat esillä – meidän pitää nyt nähdä, että jos on tällaisia jäämiä, joita ei voida todeta, siis ei voida todeta, niin tämä aiheuttaa minulle ongelmia. Tässä torjunta-aine lainsäädännössä haavoittuvaiset ryhmät on otettu esiin lapset erityisesti ja äidit myös. Eli myös syntymättömät lapset meidän pitää myöskin kunnioittaa hyväksyä se tulos, joka on tehty suurella työllä. eli se hyvä viitata hyvin asetuksiin, joita meillä jo on, ja että pidetään tästä tasosta kiinni. Jos vielä sanotaan, että pitäisi päästä alle nollan tai todentaineiden osalta, tai että todentaineita ei saa käyttää, niin minua haittaa vielä sitten nämä luonnollisesti esiintyvät myrkyt, jotka saavat, saattavat olla erityisen hankalia. Eli toivoisin, että tässä nyt kohtuullisesti pyrittäisiin hyvään tavoitteeseen. Mehän emme halua sitä, että lopulta ei voida enää tuottaa mitään imeväisille, vaan kaikki tuodaan sitten Aasiasta. Eli torjunta-aineista kun puhutaan, niin pitäisi ottaa huomioon, että meillä on hyvä asetus – ja siellä on otettu huomioon erityisryhmät, erityisen haavoittavassa asemassa olevat myös. Sen halusin vielä ottaa esiin. Kiitos. Thank you, Jean. And the next speaker is Katini. Seuraavaksi Kattin, oleva. Si, grazie. Kiitoksia. Vain lyhyesti. Ehkä me italialaiset, kun katsotaanko paljon patsaa ja pastaa ja leipää, jossa on ainakin gluteenia, meidän ruokavaliossamme. on jotenkin erittäin herkkiä tälle, tälle ongelmalle. Tämä on ehkä jo asiakkaan on hyvin tunnettu Italiassa. Meillä on suuri ryhmä, suuri ryhmä henkilöitä, jotka käyttää tuotteita, jotka on kehitetty Italiassa tähän tarkoitusperään. Eikä meillä on myöskään suuri määrä yrityksiä, jotka tuottavat tällaisia korkealaatuisia tuotteita. Ja kuten kollega täällä totesi jo aikaisemmin, italialainen kollega, niin keliakit liikakot ovat se, voivat nyt pois kaiken eh, ruokavalioistaan. Ja vain sitten tiettyjen vuosien jälkeen voidaan vasta lääkärin määräyksestä tutkia asiaa ja muuttaa ruokavaliota. No vähän vastaava samalla kuin osteoporoosissa on tilanne. Jos he ovat sitten tiukkoja omassa ruokavaliossaan, heillä on ongelmia. tässä syntyy sitten muisia, muisia, muita ongelmia tämän jälkeen, jos ovat tiukkoja ruokavalionsa kanssa, muita sairauksia. Joten tässä on kyllä hyvin herkkä ryhmä kyseessä. Eli kuinka voidaan sitten valvoa sitten elintarvikkeita? Tämä on tämmöisenkin lainsäädäntö tätä ei katso tällaisia asioita. Eli kuinka voidaan valvoa tällaista elintarvikeryhmää, joka on kuitenkin hyvin tärkeä herkälle ryhmälle. Eli jos vaikka henkilö käyttää sitä gluteenitonta ruokavaliota, hän voi tuntea itse paremmaksi tämä mutta niin tilanne ei ole näin merkintöjen suhteen. Joten pitäisi katsoa suojaa ei pelkästään keliakojen suhteen, vaan koko väestön suhteen. Voidaan laittaa, että gluteeniton tuote voisi olla merkittynä, että se on gluteeniton tuote. Kerro seuraavaksi Andrea Rossi, ole hyvä. grazie, non posso. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollega Cardinin kanssa. Ehkä esittelijä on ottanut liian vähän huomioon, kun hän katsoo pelkästään taloudellisia kysymyksiä, eikä niinkään ihmisten eläinten laatua. Keliakia on tietenkin riski koko elämälle kyseisten henkilön suhteen. Ja tässä esittelijä pyytää pitämään tätä tällaista lainsäädäntöä voimassa. Tässä on pelkästään kyseessä tuottajat, jotka ovat kyseessä, mutta myöskin, myöskin kyseiset henkilöt edustavat tavallaan sairaita henkilöitä. Ja meidän paikallinen säätiömme on todennut, että 80 prosenttia näistä henkilöistä on siellä on, ovat myöskin tunnustettuja. Eli on suuri osa sairaita, jotka haluavat sen, että näiden tuotteiden laatu tunnustetaan ylläpitämällä lainsäädäntö. Tätä pyytävät siis sairaat kuluttajat. Jos tässä tehdään nyt jotain virheitä, niin tässä on suuria vaikutuksia. Meillä on myöskin asiakirjassa liite, jossa pyritään vastaavan, vastaavanlaista, myöskin erityisesti Italiassa, koska näitä sairaaloita on hyvin paljon, todellakin, todellakin paljon, ehkä enemmän kuin missään muussa eurooppalaisessa maassa. Nämä henkilöt, heillä on tietenkin oikeus näihin tuotteisiin, tavallaan vapaasti ja ilmaiseksi. Jos emme pysty enää tarjoamaan näitä tuotteita näille henkilöille, jotka tarvitaan juuri Italiassa lääkärin määräyksestä, niin tästä syntyy myöskin huomattava taloudellinen vahinko, eikä pelkästään terveyden vahingoittaminen. Pyytäisin esittelijää miettimään uudestaan, mitä hän on ehdottanut, ja ottamaan huomioon nämä kuluttajat, jotka pyytävät tällaista takuuta näille keliakia tuotteille. Kiitoksia. Edustaja olkaa hyvä. Tak for det. Øh, jeg vil starte med at sige øh, tak til ordføreren for øh, et, et fint op. Kiitos paljon. Minä haluaisin ensin kiittää esittelijää siitä, että tämä keskustelu valmisteltiin niin hyvin. Se on hyvä asia. Varmasti on hyvä tehdä, niin kuin edustaja Lange myös sanoi, että katsotaan lopullista kuluttajaa, esimerkiksi vanhempia, jotka ostavat elintarvikkeita lapsilleen. Tärkeähän on se, ettei luoda lisää sekaannusta turhanpäiten, kun halutaan parannuksia, eikä heikentää tilannetta. Meidän on pidettävä kiinni siitä, että markkinoinnin säännöt tuotemarkkinoinnin osalta eivät mitenkään nyt huonone. Meidän pitää tässä olla lähinnä tiukempana, ja näinhän esittelijäkin sanoo. Ja sitten eikä tarvitaan vähemmän enemmän asiantuntemusta keskusteluun siitä, pitäisikö tällaisen laihdutusruokavalion olla mukana ja vähän energiaisen ruokavalion. Ehkä lisää tietoa tähän niin, ettei kyse ole ainoastaan mielipiteistä. Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle, Langen, haluatko lisätä jotain? Minulla on gluteenittomasta ruokavaliosta kysymys italialaisille. Ymmärtääkseni Italiassa pääkysymys on se, että jos monetin puitteissa tämä tunnustetaan, niin silloin saa myös vakuutuksesta korvauksia. Minä, me emme voi soveltaa tätä Eurooppa-tasolle. Eli tämä korvauskysymys, ovatko he sitä mieltä, että sitä pitää ratkaista Italian tasolla. Italian hallitus voi päättää, että vaikka gluteenittomat tuotteet tuotteet ovat bandin puitteiden ulkopuolella, ja voi silti saada, saada korvauksen. Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys, jos mikään ei muutu ajatellen loppukuluttajaa, jos gluteenittomat tuotteet ovat yleispuitteissa ja erityispuitteiden ulkopuolella, kysymys komissiolle, mikä on ongelma monissa jäsenvaltioissa gluteenittomat tuotteet eivät ole tässä Bantin puitteissa, vaan ne ovat kaikille kuluttajille käytettävissä. Oliko, olisiko järkeä, että olisi yhdet puitteet EUn sisällä ja sitten annetaan korvauskysymys jäsenvaltioille? Kyllä, minä haluaisin esittämään kysymyksen juuri komissiolle. Onko tämä pelkästään Italian kysymys, tämä korvauskysymys? ovatko he että esimerkiksi tämän ongelman teidän äh, ehdotuksessanne, vai onko pelkästään nyt loppaus kyseessä, vai onko kyseessä myöskin muiden maiden ongelma, koska meidän maassammekin on paljon gluteeniintolerantteja, mutta onko tämä on oikeastaan tilanne kehittynyt jopa uuden merkintädirektiivin kautta. Ainakin kysymyksen komissiolle. En sitä ennen kuitenkin koni ole. Oui, monsieur président, merci. Euh, niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat, minäkin haluaisin kiittää tästä laadukkaasta työstä esittelijää. Tässä kaikki on sanottu, en minä lähde toistamaan enää näitä ajatuksia, mutta haluaisin, että miettisimme myös sitä ajatusta, että komissio voisi kannustaa valtioita niin, että ne antaisivat tietoa kansalaisille, koska tosiaankin yhä enemmän on ylipainoisia lapsia kaikissa Euroopan unionin jäsen jäsenvaltioissa lapset syövät yhä aikaisemmin herkkuja, limonadeja, ranskalaisia perunoita. Eli tässä pitäisi antaa tiedotusta, jotta lääkärit, esimerkiksi kätilöt ja hoitajat voisivat jollakin tavoin kouluttaa tätä väestöä niin, että jäsenvaltiot myös kannustaisivat siihen samalla tavoin kuin esimerkiksi koskien liikennekuolemia Euroopassa. Siinä on koulutusote ikään kuin ja sanktioitakin ajatellen. Tätä on nähty myös, että liikennekuolemat ovat vähentäneet. Haluaisin kysyä komissiolta. Also. Komissio on vastata myöskin tähän. Matidakis, haluatteko te vielä puheenvuoron? Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät näistä herrat. Kiitos, että sain puheenvuoron. Kiitos, että nämä kysymykset osoitettiin komission suuntaan. Ensin haluaisin onnitella edustaja Rissiä. Hän on loistavasti selvittänyt meille nyt tämän ehdotuksemme kontekstia. Haluaisin myös kiitellä varjoesittelijöitä työstä, jota on tehty tämän esitetyn tekstin puolesta. Olemme iloisia siitä, että yleisesti tuetaan komission ehdotusta ja erityisesti sitä, että poistetaan nämä erityisruokavalion valmiste käsitteenä. Ymmärrämme kyllä, että jotkut tuotteet, kuten laihdutustuotteet voitaisiin soveltamisalassa pitää. Me olemme kuulleet melko paljon tästä vähän energiaisesta ruokavaliosta ja laihdutusruuista yleisemminkin. Minusta tuntuu, että voin sanoa, että komissio kuulee kyllä nämä huolenaiheet, mutta me olemme sitä mieltä, että nämä huolet liittyvät enemmänkin tällaisten laihdutusvalmisteiden käyttöön. Siihen, että korvataan kokonaan päivittäinen ruokailu. Ei siis puhuta yksittäisistä välipaloista tai yksittäisistä aterian korvaavista tuotteista. On ehdotettu, että tässä soveltamisalassa pidetään vielä gluteenittomat tuotteet, ja kuuntelin tarkkaan italialaisia jäseniä, jotka kovasti tukivat tätä ajatusta. Minä haluaisin rauhoitella parlamenttia nyt erityisesti italialaisia edustajia siitä, että keliaakikot saisivat nauttia samoista säännöistä, edelleen ihan samat säännöt, ihan samat ehdot sille, miten voidaan esittää väittämä, että tietty tuote on gluteeniton tai gluteeninen. Samalla tapaa siis tässä yhteydessä keliakista kärsivät saavat suojelun tason. Se pysyy siis ihan samanlaisena Kuten edustaja Lange sanoi, ja kuten te, Rasliiter, kysyitte, me emme nyt vaikuta millään tapaa siihen, miten jäsenvaltiot tukevat tai korvaavat näitä tuotteita, samoin kuin jossain jäsenvaltiossa ehkä päätetään – korvata jotain muita elintarvikkeita erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin, mutta tällaisten erityisruokavalion valmisteiden poistaminen ei sinänsä poista jäsenvaltiolta mitään mahdollisuuksia jatkaa näiden tuotteiden korvaamista. Torjuntainen jäämät. Tämä kysymys tuli esiin lähes jokaisessa puheenvuorossa, esittelijän ja varjoesittelijöiden puheenvuoroissa, haluaisin viitata edustaja Klassin sanomaan. Me olemme jo yhteisymmärryksessä sitä, että torjunta-aineita ei tulisi käyttää näissä tuotteissa, mutta sanomalla vain, että torjunta-aineiden käyttö on kiellettyä, en usko, että päästään tuohon tavoitteeseen koska meidän on asetettava tietyt rajat. 0,01 ppm. Tämä raja, joka meillä on nyt, on raja, joka on torjunta ennen käsittelyssä direktiivissä 396-2005. Se on välttämätön. Koska raja-arvo, joka liittyy siihen, mitä pystytään – todentamaan. Se on olemassa siksi, että haluamme huolehtia sitä, että torjunta-aineet, joita ei ehkä ole käytetty, mutta jotka ovat siellä, koska esimerkiksi maaperä on saastunut edellisen sadon aikana. Tällaisia tuotteita halutaan, tuotteiden käyttäminen halutaan kuitenkin mahdollista, joten arvon jäsenet, toivoisin, että viennyt tätä mahdollisuutta asettaa tällaiset maksimirajat, koska ne mielestäni tarjoavat paremman suojelun tason kuin sellainen määrä, että torjunta-aineita ei saisi käyttää. Meitäkin huolettaa samoin kuin kaikkia PK-yritysten asema. Me olemme sitä mieltä, että jos meidän väittämien piirin, niin tässä on melko paljon annettu nyt suuntaa. Jos hyväksyttäisiin suuntaviivoja täytäntöönpano säädösten tai delegoitujen säädösten kautta, niin mielestäni tällaiset suuntaviivat ehkä muuttuisivat sitoaksi välineeksi. Ja tätähän pk-yritykset eivät tässä nyt toivo. Kyllä, haluamme auttaa pk-yrityksiä siinä, että pyritään täytäntöönpanemaan uusia asetuksia, mutta ei sitovuutta siis. Mitä tuohon kasvumaitoon, growing up milk – ajatukseen tulee. Täällä kysyttiin, mitä tapahtuisi, jos tämä ei soveltamisalaan tule tai jos se ei liity erityisasetuksien soveltamisalaan. Muuten niitä pidettäisiin horisontaalisten sääntöjen alaisina. Yleinen elintarvikelainsäädäntö, väittämiin liittymä lainsäädäntö, tuskin kukaan ajattelee, että ne katoaisivat. Ja tietenkin niiden tulisi esittää asiakirjat väittämän pohjalle. Puheenjohtaja keskeyttää. As such, even the name is that a claim. Niin, tämä kasvu nimenä, sehän on, se on väittämä. Eh, believe that. Kyllä. Me olemme sitä mieltä, että kun tässä kasvuun viitataan, niin on ikään kuin jo tässä väittämän mukainen. Eli se jäisi sen lainsäädännön piiriin tuon väittämän tuon nimensä takia. Joissain maissa käytetään muita nimiä. Ja tämä kuitenkin kohdistuu pieniin lapsiin, joten pitäisi jotenkin osoittaa, miksi tämä tuote on erityisen edullinen tietyille ryhmille – komissiolta kysyttiin, mitä markkinoilla on. Meidän käsittääksemme kahdenlaisia tuotteita. Yksi, joka on hyvin lähinnä vastikkeita tai viedutusvalmisteita, Jos ajatellaan rasvaa, proteiinipitoisuutta ja muita verrattuna lehmämaitoon. Ja toiset ovat lehmänmaitoa, johon on vain lisätty joitain aineita. Eli mikä tahansa asetus antaisi mahdollisuuden katsoa tuota asiaa, katsoa miten oikeutettu tällainen väite on. Edustaja Mäkävän teki ehdotuksia edustaja Sabon nimissä siitä, että pitäisi rajoittaa mainontaa äidinmaidon vastikkeen tai vierotusvalmisteen osalta. Ja Kaslitter viittasi myös tuohon ikäluokkaan 6-12 kuukautta. Nämä ovat erityisissä direktiiveissä esillä olevia kysymyksiä, joten tämä ei ole asia, jota tähän yhteyteen tarvitse ottaa, kun puhutaan puiteasetuksesta. Ja lopulta, kun minun pitäisi päättää puheenvuoroni, niin minusta tuntuu, että haluaisin vielä vakuuttaa kaikille, että vientisäännöt on nyt esitetty hyvin yleisessä elintarvikelainsäädännössä. Artiklat 11 ja 12 viittaavat juuri elintarvikkeisiin ja rehuihin, joita viedään unionin alueelta – Säännöt, jotka koskevat EUn sisällä, koskevat myös vientituotteita, paitsi jos tuojat maat muuta, tuovat maat muuta vaativat. Siksi emme mielellämme lähde toistamaan näitä periaatteita, varovaisuusperiaate ja muut, jotka ovat siellä yleisessä elintarvikelainsäädännössä, joka on hyväksytty vuonna 2002 koska me olemme sitä mieltä, että tämä heikentää yleisesti elintarvikelainsäädännön horisontaalista noudattamista. Kiitos puheenjohtaja. Yes, uh, however, it's written... Kiitoksia. Tämänkin selvityssä on tässä on määräys, niin tämä menee sen edelle. No katsotaan sitten, mikä parlamentin kanta tähän on sitten loppujen lopuksi. Näin totean hallitsen vielä puheenvuoron esittelijälle. Rova Riis, olkaa hyvä. Oui, merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Pyrin vasta- vastaamaan näihin näkökohtiin. Seuraavan kerran kyllä otetaan kuva tässä näiden näkemysten vaihdon jälkeen. Niin nämä nämä tuet, ristimenevät tuet. Minä en puhunut tästä kysymyksestä, minä säilyttäisi nykytilanteen. En usko, että tässä äh, on mitään elintarvikkeellista tarvetta, ravintotarvetta. Äh, on paljon kysymyksiä eri valtuuskunnissa, ja jäsenvaltioissa ja jotkut odottivat, äh, tai useimmat odottivat EFSAn näkemystä. Minä, minulla ei ole mitään vastaan, jos todellakin halutaan lähteä terveysväittämiin tässä kysymyksessä, mutta en usko, että siinä on mitään ravintokysymysten tarvetta. Tietenkin äh, Sitran kysymyksessä me teemme yhteistyötä ja sitten mä kävän näistä äh, tuotteista. Minä vastasin Jourova Sarbulle 35-42 äh, tarkistuksissa ja sitten komissiokin vastasi tähän. On aivan totta, että Jourova Sarbo hänen maassaan tämä kysymys on merkittävä. Olen aika samaa mieltä näistä asioista, mutta en usko, että tämä väline on juuri se, joka vastaa hänen huolinsa. Ja sitten nämä erilliset luettelot, 50-51 tarkistukset liittyvät tähän. Ja sitten tämä unionin lista, joka yksinkertaistetaan, tehdään siitä koonti, mutta siinä mennään hiukan toiseen suuntaan ja vastataan näihin huolenaiheisiin, joita kaikilla väestöryhmillä on. Ja Rova Girling, minä kuuntelen kovasti sitä, mitä ylipainoiset äh, potilaat sanovat. Näin olen jo sanonutkin. Nämä, äh, nämä äh, tuotteet, joissa on 400-800 kaloria, on aivan selvää, että siinä tarvitaan lääkärin valvontaa ja siinäkin käytännöt Euroopassa ovat hyvin erilaiset. Joissakin marketeissa Englannissa ne ovat vapaassa myynnissä ja sitten Hollannissa taas eri tavoin, joten uskoisin, että niin kuin ehdotaan 32 tarkistuksessa, että otetaan ne lääkinnällisiin tuotteisiin mukaan ja yritän tässä nyt mennä nopeasti. Herra Schlüter, tässä vastasinkin jo oikein. Ollaan samaa mieltä. Kaikki hyvin. Ja sitten kysymys, gluteenikysymys, italialaisten kysymys, herra Rossi, samoni. Ja täältä jo poistunut kollega ei tässä näitä asioita sivuteta. Me olemme hyvin tietoisia asiasta, samoin kuin komissio siitä, että italialaiset tässä vetoavat tässä kysymyksessä ja tässä osoitettiin sormella sitä, että näistä saa korvauksen näistä tuotteista Italiassa. Ei meidän pidä tässä miettiä tätä asiaa. Nyt voidaan tietenkin suositella ottaa esiin, että nämä tulevat merkintöjen pariin on, on tietenkin merkintämenettely ja 2009 asetus koski nimenomaan merkintää, ei niinkään koostumusta, joten tässä tarkennetaan tähän nämä merkintäsäädökseen. Tämä keliakikot, heidän pitäisi saada korvausta Italiassa Italiassa siellä pitää puhua Italian parlamentin äh, kanssa, jotta asiat hoidetaan. Tämä äh, korvaus tietenkin, jos halutaan, se pitää hoitaa Italiassa ja muissakin maissa, mutta me emme voi äh, täällä EU-tasolla ottaa tähän asiaan kantaa, kantaa varsinkin puhumme omasta lainsäädännöstä. Ja sitten torjunta-aineista, tästä jo kaikki tuli sanottua. Tässä ei pitäisi tehdä päällekkäistä työtä ja pitäisi vastata kuluttajien vaatimuksiin ja tarpeisiin, koska heidän puolestaan me teemme töitä. Siinä ei ole mitään vaikuttaa aivan ilmeiseltä, että voidaan vastata ihmisille näin näihin kysymyksiin. Ja 2006 direktiivi, josta puhuinkin siinä, tämä asia tuli esiin. Siinä oli selkeä periaate ajatellen äärimmäinen vastikkeita ja imeväisiä. Siellä ehdoton kielto torjunta-aineille ennaltavarautumisen periaate on se, että varaudutaan näihin kysymyksiin. Tämä sama pätee myös mehuihin, mutta meidän täytyisi pysyä, pitäytyä prioriteeteissa ja miettiä haavoittuvia väestöryhmiä. Heille ei torjunta-aineita ja sitten eh, edustaja, joka jo eh, poistui, olen aivan samaa mieltä. Meillä on eh, vihreä kirja, valkoinen kirja ylipainosta. Minäkin itse olen puuttunut asiaan minun mielestäni aivan horisontaalisesti puuttaan. Meillä on paljon siihen välineitä. Siellä on erilaisia koulutusryhmiä ja se on huolenaihe, joka on läsnä hyvinkin tässä ja siinä eh, on tietenkin välineitä, mutta silti voidaan yleensä ottaen olla huolustuneita tästä asiasta. Tässä siis kaikki. Minä olen iloinen siitä, että voimme tehdä yhteistyötä näiden tarkistusten parissa. Toivottavasti pääsemme ensimmäisessä käsittelyssä sopimukseen. Minusta se vaikuttaa mahdolliselta. Oikeastaan kun se onnistuu sitten. Ja sitten tarkistusten jättämisen viimeinen määräaika on 8. tammikuuta kello 12. 29. helmikuuta äänestetään Envi-valiokunnassa. Ja 17. huhtikuuta meillä on täysistunto aika varattuna. Kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja pyrimme päättämään myöskin keskustelun italialaisten kollegoiden kanssa ja jatkamaan heidän ongelmansa. No niin, kiitokset kaikille. Ja nyt meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Mennään kohtaan 14 seuraavaksi. Komission kertomus tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista annetuiden asetuksen soveltamisesta vaikutuksista ja riittävyydestä. F-kaasut siis. Ja muistat, että me olemme vähän aikaa sitten ei CO2 kaasuista äänestetyn päätöslauselma, jossa puhutaan myöskin Montrealin pöytäkirjasta ja Kieton pöytä, pöytäkirjan jälkeistä toimista. Ja, ja, ja me katsomme sitä kauan aikaa sitten. Ja Philip Owen taitaa olla puheenvuorossa ilmastopääosastolta komission taholta. Olkaa hyvä. Thank you very much. I will uh, start. I'm Bente Tranholm Schwarz. Kiitos oikein paljon. Climate Action toimista. Annan Öune puheenvuoron pian. Kiitos, että komissio sai mahdollisuuden esittää tämän kertomuksen, joka liittyy asetuksen soveltamiseen, vaikutuksiin ja riittävyyteen. Tietyistä fluoratuista kasvainekaasusta on kyse F-kaasut siis, ja tässä kerrotaan myös Montrealin pöytäkirjan osapuolten tuoremmasta kokouksesta. Komissio hyväksyi kertomuksensa 26. syyskuuta 2011 ja siinä arvioitiin asetuksen soveltamista vaikutusta ja F-kaasupolitiikan riittävyydestä EU:ssa. Kertomus vastaa artiklan 10 F-kaasuasetuksessa. Arviointi osoittaa, että asetus, joka hyväksyttiin vuonna 2006, on jo ollut mukana vaikuttamassa siihen, että päästään Kioton tavoitteisiin. Kuitenkin komission kertomus myös osoittaa puutteita täytäntöönpanossa ja valvonnassa asetuksen käytössä. Komissio on siksi lähtenyt toimiin jäsenvaltioiden suuntaan mitä tulee F-kaasupolitiikan vaikutuksiin, niin analyysit osoittavat, että jos asetusta kunnolla noudatetaan yhdessä direktiivin kanssa, joka liittyy ilmavaihtojärjestelmiin, tämä voi puolittaa päästöt vuoteen 2050. Näin voidaan siis katkaista nouseva trendi näiden päästöjen osalta ja saadaan pysäytettyä F-kaasujen taso tämän päivän tasolle EU:ssa. Hard questions whether the current policy is sufficient. Kertomuksessa kysellään myös, onko tämä riittävä ajatellen meidän ilmaista tavoitteitamme 2050 päähiilinen tiekartta osoittaa, että on tärkeää vähentää kaasuja maatalouden ulkopuolella – jopa 70 prosenttia suhteessa vuoden 90 tasoon. Lisäksi komission F-kaasukertomus osoittaa, että monella aloilla F-kaasut voidaan kustannustehokkaasti korvata vaihtoehdoilla, joilla ei ole mitään vaikutusta ilmastoon tai vähäinen vaikutus ilmastoon. Siksi komissio aikoo parantaa F-kaasuasetusta, joiden uudelleen tarkastelu on komission työohjelmassa vuodelle 2012. Julkinen kuuleminen eri poliittisista vaihtoehdoista on jo toteutettu. Tämä julkinen kuuleminen tulee vaikutusten arviointiin tulevien ehdotusten osalta. Lopulta haluaisin painottaa sitä, että komissio aikoo jatkaa kovasti työntekoa, jotta päästäisiin myös globaaliin sopimukseen Montrealin pöytäkirjan puitteissa luodetuista kasvihuonekaasusta. Nyt annan puheenvuoron Philip Owenille, joka on yksikön päällikkö Climate Actionissa, jotta kuulemme, mitä tuoreimmassa Montrealin pöytäkirjan osapuolten kokouksessa tapahtui. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Aivan lyhyesti päivittäisin viimeistä Montrealin pöytäkirjan kokousta. Se pidettiin viime, viimeisellä marraskuun viikolla ja siinä käsiteltiin enimmäkseen rahoitusta, kansallista rahoitusta ja tuen osapuolten kannanottoja, Yhdysvallat, Kanada, Japani. Siellä siis keskusteltiin siitä, että saadaan budjetti 2012-2014 kaudelle ja siellä oli paljon odotuksia kehitysmaissa, vähemmän mahdollisuuksia antaa teollisuusmaista ajatellen niiden taloustilannetta – ja 450 miljoonaa tälle kolmelle vuodelle lopultakin sovittiin Yhdysvaltain dollareissa, mutta siinä oli paljon jännityntä keskustelua alla. Siellä keskusteltiin myös poliittisista kysymyksistä, niin kuin ehkä muistatte, Pohjois-Amerikan valtiot ja Mikronesian valtiot sanoivat, että näistä äh, F-kaasuista puhuttaisiin äh, Montrealin pöytäkirjan puitteissa ja keskustelut olivat äh, aika jännittyneitä tässä. Edelleenkään kehitysmaat eivät halua keskustella näistä kysymyksistä. Pääasiassa Brasilia ja Kiina mutta paljolti myöskin Intia, ne olivat näiden asioiden keskustelua vastaan Montrealin pöytäkirjan puitteissa juridisista ja muista syistä. Ja muut osapuolet osa, lähtivät mukaan tähän, tähän aaltoon myös. Loppujen lopuksi F-kaasuista ei saatu kuitenkaan keskustelua aikaiseksi Montrealin pöytäkirjan puitteissa saatiin kuitenkin aikaiseksi julkilausuma Indonesia eh, isäntävaltiona sai aikaan julkilausuman, eh, jossa tarkastellaan eh, siirtymistä maapallon lämpenemisen osalta vaihtoehtoihin. Siellä allekirjoittajia no, oli noin sata, mukaan lukien EU ja jäsenvaltiot. Lisäksi annettiin päätös teknologisesta arviointipaneelista Montrealin pöytäkirjan puitteissa annettaisiin, etsittäisiin vaihtoehtoja F-kaasuille ja tästä vastustusta Intia, Kiina, Brasilia ja niinpä nämä kaasut tulivat esityslistalle ja sitten siitä raportoidaan ensi vuonna. Siellä oli myös muita päätöksiä. Päätettiin äh, metallbromaattista mm, käytöstä. Ja tästä on keskusteltu myös monet vuodet. Euroopan unioni, unionin äh, kanta voitti aika paljon. Äh, Yhdysvallat vastusti myös Australia, Uusi-Seelanti ja täällä me haluamme taas lisätietoa tästä ja tästä tuleekin äh, kertomus ensi vuonna. Sitten rutiinipäätöksiä, joissa tarkasteltiin äh, metabromatin käyttöä muihin tarkoituksiin, varsinkin Yhdysvalloissa. Me onnistuimme myös rajoittamaan näitä määriä. Ja tässä äh, jälleen F-kasujen käyttö avaruusteollisuudessa ja myös kehitysmaissa me saimme neuvoja taloudelliselta tekniseltä arviointipaneelilta. Ja lopuksi tietoja kerättiin myös laivoissa esiintyvistä HFC-kaasuista ja, ja ovatko ne mukana sitten, kun laiva tulee telakalle vai ei. Paljon tässä on kyse myös liputusmekanismista, kuka on omistaja, ja muuten tämä kysymys tuli esiin monille Karibian saarille ja Tyynemeren saarille. Ja kaiken kaikkiaan tässä puhuttiin enimmäkseen rahasta tässä kokouksessa, mutta eteenpäin päästiin monilla alueilla, mutta ei niinkään HFC-alueilla joka on jo kiusannut meitä monia vuosia. Kiitos. Good news in a... Kiitoksia tästä. Tämä on hyviä uutisia. Eikä tavallaan voin lopettaa nyt sitten oman komppanian, mikä sitä, näitä, näitä tuotteita enää. Onko totta? Well, if they're grown in Europe, clearly... Jos ne kasvatetaan Euroopassa, niin silloinhan niissä ei ole näitä tuotteita. En tiedä, mistä nämä äh, pähkinät tulevat. US, they can still... Jos olet USA, ostettuja, niin voit käyttää vielä niitä. Vaikkakin tämä oli Montrealin pöytäkirjan puitteissa sovittu. Tämä on tavallaan globaali sopimus, vai eikö tämä olekaan? As regards Mitä tulee metalbromadiin? niin meidän täytyy ensinnäkin tehdä arviointi globaalisesti, globaalisti, miten paljon tätä käytetään sen tar- tarkoituksiin. Tämä ei tule Montrealin pöytäkirjaan ja säätelemme sitä eu puitteissa, mitä tulee sitten kriittisiin käyttöalueisiin. Me olemme hyväksyneet alhaisemmat arvot kuin mitä pyydettiin. Ja suurin käyttäjä on Yhdysvallat, eli, ja tässä varsinkin mansikat, jos ei osta jouluksi Kalifornian mansikoita, niin hyvä on. Hyvä, Linda niin McKeven, olkaa. Just to ask Philip about... Um... Olisin kysynyt Filipiltä. Käsittääkseni sanoit Pohjois-Amerikan valtiot ehdottivat tällaista osittaista luopumista kaikkien kaasujen osalta, niinkö? Ja mitä EU oli tästä ehdotuksesta mieltä, että vähitellen luovutaan? I would just like to point out that this... Ottaisin vain esiin, että tämä on erittäin vakava kysymys, josta keskustelemme täällä hyvin harvojen jäsenten kesken. En ole kovinkaan tyytyväinen tähän asiaan, koska sillä on valtavasti vaikutuksia ilmastopolitiikkaan ja se antaa meille myös hyvin realistisen arvion siitä, mitä todellinen ilmastopolitiikka joissakin kehitysmaissa on, varsinkin Kiinassa, koska meidän täytyy nähdä, että Tämä päätös, ettei keskustella kysymyksestä, se ei johdu siitä, että he haluavat keskustella siitä jostain, jossain muualla. He eivät halua keskustella siitä laisinkaan. Thank you. And, um... Kiitoksia. Voisitteko vastata, vastata kysymykseen? Meillä on kysymys myöskin, miten voimme tehdä vuonna 2012 ehdotuksen tähän liittyen, koska komissio tekee paljon omia ehdotuksiaan Haluaisin kuulla tästä tämä aikataulusta. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Okay. Um, to respond to Lin- Vastauksena Linda McEvanin kysymykseen ensinnäkin. Pohjois-Amerikan valtiot ehdottavat tällaista väitteisen luopumisen jaksoa täysistunnoissa, kun pyrimme saamaan tämän esityslistalle. Näette, että EU voimakkaasti tukee tätä toimintaa että keskustellaan siitä ja minkä periaatteen mukaan tämä prosessi toteutuu. Se selkeästi nähdään tämän kokouksen pöytäkirjoista. Yritäisikin alkaa kes- ei keskustella ollenkaan, että tässä kommentissa aivan oikeassa. Me olemme nähneet ehkä vähän enemmän joustavuutta Brasilian – ja Kiinan puolelta. Nyt on ehkä vähän enemmän valmiutta, vähän enemmän avoimuutta keskustella, mutta Intian osalta tilanne on kyllä hyvin hankala. Vaikea lähteä keskustelemaan. Hyvin kielteinen kanta tässä kysymyksessä ja ylipäätään flirtoihin kasvihuonekaasuihin. Ja muut maat, kuten kuvait, ovat tässä myös nyt esillä. Tämä on kyllä hankalaa taistelua Siksi on tärkeää, että saadaan tämä tutkimus. On hyvä, että se saadaan osapuolten hyväksymäksi. Ainakin se antaa meille mahdollisuuden ensi vuonna jatkaa keskusteluita tästä aiheesta ja painostusta, mutta hyvin hankalaa se tulee olemaan. Puheenjohtajan kysymyksen ja Linda taisi kysyä myös sitä, koska EU tekee ehdotuksensa. Kuten Bente esitti, se on komission työohjelmassa vuodelle 2012 kesän aikoihin suunnittelemme te ehdotuksemme tekevämme. Uh, Kiitoksia. Näin voimme päättää tämän viimeisen kohdan käsittelyn tältä päivää. Ja haluaisin muistuttaa teitä vain, että täällä on tämän päivän työryhmä vielä kolme ja viiden välillä solujen ja kudosten luovutusasiasta. Se on kolme ja viiden välillä täällä. Siellä on Ranska, Saksa, Italia, Espanja ja kielinä ensi vuonna on seuraava kokous, joten hyvää uutta vuotta kaikille. Seuraava kokous on 24. tammikuuta 9.12.30. Ja meillä on uusi kokous sitä ennen. Ja se on 23. päivä. Joten hyvää joulua ja hauskaa uutta vuotta.